Bene, colleghi, diamo inizio alla commissione. Hyvät kollegat, aloitellaan pikkuhiljaa. Benvenuti a tutti. Tervetuloa kaikille. Hyväksymme esityslistan. Pyydän anteeksi, että olemme hieman myöhässä. koordinaattorien vika. No meillä piti oli nyt olla tänään paikalla neuvoston entinen puheenjohtaja Simon Kovni ja hänen piti kertoa meille Irlannin puheenjohtajakauden tuloksista, mutta meille on kerrottu, että kansalliset työtehtävät valitettavasti pitävät ministerin nyt siellä Irlannissa tänään ja huomenna. Ministeri Simon Kovni halusi kuitenkin että välitän teille hänen pahoittelunsa siitä, että hän ei nyt päässyt tänne paikalle. Ja hän olisi mielellään valmis tulemaan syyskuussa sitten meidän kokoukseemme. Jos kukaan ei vastusta, niin hyväksymme esityslistan tällaisenaan. Kerron teille vielä, että tämänpäiväinen kokous on myös webstreaminginä saatavilla ja meillä on sitten tulkkaus kaikille valiokunnan kielille. Esityslistan kohta neljä, pöytäkirjan hyväksyminen ED e toukokuun kokouksesta. Jos ei ole huomioita, niin pöytäkirja on hyväksytty. Ja nyt aloitamme sitten kohdasta viisi. Verkoston luominen Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten esittelijä Giancarlo Scotta. Hyvät kollegat, me äänestämme konsolidoidusta tekstistä äh, koskien äh, tätä verkostoa ja muistutan teitä kaikkia siitä, että tässä on kyse linjausasiasta, asiasta. ja esittelijänä on tosiaan Scotta. Olemme jo äänestäneet Scottan mietinnöstä valiokunnassa 31. toukokuuta. Tarkistuksia hyväksyttiin yhdessä, yhteensä seitsemän ja päätettiin myöskin aloittaa neuvottelut ensimmäisessä käsittelyssä. Ensimmäinen kolmikantaneuvottelu pidettiin 5. joulukuuta 2012. Sitten on ollut myös muita teknisiä tapaamisia 24. tammikuuta ja 9. huhtikuuta. Konsolidoitu teksti on tässä liitteenä ja se heijastelee näiden kokousten tuloksia. Esittelijä ja varjoesittelijät ovat hyväksyneet sen näiden neuvottelujen jälkeen. Helleisten jäsen Skotta haluaa, haluaa käyttää puheenvuoron, niin äänestämme heti. Hän ei halua käyttää puheenvuoroa, joten siirrytään Minulla on tässä ongelma, nimittäin äh, unohdin äänestyskorttini Strasbourgin äänestyskoneeseen. Eli joko tämä hoidetaan ilman äänestyskortteja, joka sopi, sopisi minulle vallan hyvin, äh, tai jotta voitte edellyttää niiden äh, mukanaoloa, mutta että joudun sitten hakemaan sen sieltä. Tai että sitten äänestys ehkä ohju, on ohjo siihen mennessä. Prego. myös puheenvuoro. que... Minun on ihan samoin, eli ehkä voimme äänestää näin kättä näyttämällä. No, tämähän menee helpoksi tämä äänestys tällä kertaa. No, äänestys alkaa. Äänestämme sähköisesti. Muistutamme, että nämä kaksi edellistä jäsentä eh, eivät siis pystynyt äänestämään, eli he voivat sitten äänestää eh, kättä nostamalla. Kaikki muut äänestävät sähköisesti. Äänestys alkaa. Agni, vastustatko? Vai oletko puolesta? <laughs> Se äänestää vastaan. Äänestys päättyy. Joku huutelee salista, että äänestys ei toimi. Voti, contro? A favore, a favore. A favore. no, contra, contra, no, contra, contra. contro. contro. Sì, contra. Ok. Ci abbiamo l'astensione di Agnew. Agnio siis äänestää tyhjää. Hyvä. Hyväksytään 20 puolesta, 8 vastaan, 2 tyhjää. Onneksi olkoon, esittelijä Skotta. Puheenvuoro Markille. Haluaisin vain mainita erään seikan, ei pidä antaa sellaista mielikuvaa, niin kuin Agnew sanoi, että tässä ei oikein toimi systeemi Strasbourg ja Brysselin välillä. Meillä on aina yksi kortti, joka on haettavissa täältä Brysselistäkin. Rova Porteran asiasta vastuussa, vaikka siis oman korttisi jättäisi sinne Strasbourgin, voi täältä käydä hakemassa toisin. Kyllä se siellä odottaa. Kiitoksia Mark tästä tarkennuksesta. No niin, hyvä. Siirrytään kohtaan kuusi esityslistalla tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettava kauppajärjestelmä. Hyvät kollegat, kuten tiedätte, olen esittelijä tässä asiassa. Yhdeksän tarkistusta on tehty minun luonnosmietintöön, Luonnokseeni, Kollegat pyytäisin hieman hiljaisuutta Kuten sanoin, tiedät, että minä olen esittelijänä tässä mietinnössä. Ja näiden yhdeksän tarkistuksen lisäksi valiokunnan jäsenet ovat myös tehneet kuusi muuta tarkistusta. Ja sitten on myöskin Intavaliokunnan kanta-asiasta ja siellä Albert Dress on ollut, Des on ollut ähm, laatijana. Intan ähm, mietinnössä on 12 tarkistusta poliittinen yhteisymmärrys tässä asiassa on saatu, joten pyytäisin, että yksi ja seitsemän tarkistukset yksi ja seitsemän poistettaisiin. Ne koskevat artiklaa 43,3 ja siitä olemme saaneet yhteisymmärryksen aikaiseksi. Ja olemme tehneet siis sopimuksen tästä asiasta. Eli Tämän yhteisymmärryksen mukaisesti eh, tarkistukset 1 ja 7 siis vedetään pois. Jäsen Juuso on myöskin eh, pyytänyt äänestystä eh, tarkistuksesta kahdeksan, joka on intavaliokunnan tarkistus, ja minä ehdotan erillistä äänestystä. Jäsen Des ilmeisesti haluaa käyttää nyt puheenvuoron. Haluatko käyttää puheenvuoroa vai äänestämmekö suoraan? Eli voimme siis äänestää suoraan. No, tässäkin tapauksessa otetaan huomioon, että Agnew Aha, eli nyt äänestämmekin siis kättä nostamalla. Nää, kättä nostamalla. Inta kolme puolesta. Käsi ylös vastaan. Eli käsi ylös vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt äänestämme Inta 4. Tarkistuksesta käsi ylös puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Inta 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sanoisin, että hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 6 puolesta va, kukaan puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistetaan sähköisesti, eli Inta 6, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli hyväksytty. 15 oli tasa, mutta Agnew äänesti puolesta, joten silloin se hyväksytään. Inta 6 siis hyväksytty. Äänestämme nyt tarkistuksesta kolme, joka on esittelijältä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä esittelijältä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta puolesta tyhjä, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 Ajuusolta puolesta vastaan. Tyhjää. Näyttäisi hylätyltään. Inta 7 puolesta Eli tarkastetaan tämä edellinen. Tarkistamme sähköisesti tarkistuksen 14 ajuusolta. Äänestys alkaa. Agni äänestä puolestaan. Ja eräs vastaan. Marja, ole hyvä. The sunshine has got to my head and I voted. Olen varmaan saanut auringonpistoksen äänestin väärin. Haluan palautua ryhmäni linjalle, jos sopii. You might as well admit it, Jim. It's not too late. Kollegi, äh... Hyvät kollegat, äänestetään uudelleen. Äänestystarkistuksesta eh, 14 äänestys alkaa. Eli nyt huomioidaan vain nämä kaksi muuta äänestä, yksi vastaan, yksi puolesta. 15, 15, eli hylätty. Inta 7, käsi ylös puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6, puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Ar- äh, tarkistus 8, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistuksesta kahdeksan meidän täytyy äänestää kahdessa osassa, eli ensin Inta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty myös toinen osa. Tarkistus yhdeksän on suullinen tarkistus tehty, joka koskee tätä ajanjaksoa, että viidestä seitsemän vuoteen siis siirrettäisiin tämä. Eli A, tarkistusta yhdeksän, siinä on suullinen tarkistus. Tämä on myöskin tekemämme sopimuksen mukainen, ja, eli komission vahvistuksaika on siis seitsemän vuotta, ei viisi vuotta. Ovatko kaikki samaa mieltä tästä? Hyvä. Äänestetään puolesta käsi ylös. Vastaan tyhjä hyväksytty. Inta 10 puolesta käsi ylös. Inta 10 puolesta vastaan hyväksytty. Inta 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja lopuksi intaa 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Mennään sitten johdatossa kappaleisiin. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 2 Tarkistus 2 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestämme koko ehdotuksesta näillä muutoksilla puolesta. Anteeksi, siis sähköisesti äänestämme. Eli Lakiehdotuksesta äänestetään aina elektronisesti ja tammisten näiden kahden jäsenen äänet huomioon. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tyhjää Agnilta. Hyväksytty. 32 puolesta. Nyt äänestämme sähköisesti. Päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tässäkin tapauksessa teksti hyväksytään. Kiitos. Ja sitten viimeinen äänestys vielä siitä, että aloitetaanko neuvottelut neuvoston kanssa, jotta saataisiin sopimus aikaiseksi ensimmäisessä käsittelyssä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Muistakaa nämä tyhjät äänet. Äänestys siis on päättynyt. Suurella enemmistöllä 30 puolesta. Kiitoksia kaikille. Tämä esitys sitten kohta on saatu päätökseen. Abbiamo finito con le Olemme siis saaneet nyt äänestykset hoidettua. Hyvät kollegat, siirrytään nyt kohtaan seitsemän esityslistalla. Älkää hämmentykö tästä otsikosta esityslistalla, sillä tämä asia, jota nyt käsittelemme tällä hetkellä, niin siinä on siirtymä, äh, on siis kyse siis yleisesti YMP-politiikan tai uudistuksen siirtymäsäännöksistä. Eli tämä on ensimmäinen kerta, kun käsittelemme tätä asiaa valiokunnassa ja Albert Tess on tässä asiassa esittelijänä. Ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle, haluaisin muistuttaa, että tässä on elementtejä, jotka koskevat YMP-uudistusta ja sen äh, lainsäädännöllisiä menettelyjä, ja olemme Irlannin puheenjohtajavaltion kanssa neuvotelleet näistä asioista. Ja täällä on siis vielä avoimia asioita, joista vielä neuvottelut ovat kesken. No nyt antaisin puheenvuoron Albertille, ja hän voi sitten esitellä tämän asian. Ole hyvä. Herr liebe Kolleginnen. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kuten puheenjohtaja jo kertoikin ja vielä koordinaattoreissakin sitä korostettiin, että me olemme neuvotteluista huolimatta saaneet neuvoston kanssa sopimusta ja tässä on lienevät ja vaikeita jatkossakin. Tässä on, tässä on kyse teknisestä vaikeasta mietinnöstä, koska siinä on, viitataan jatkuvasti muihin virast, direktiiveihin ja asetuksiin. Ja ne täytyy sitten yhdessä yrittää saada sitten hyvät siirtymäkauden säädökset. Haluaisin pyytää, että mahdollisimman nopeasti sitten mahdolliset muutosehdotukset minulle toimitettaisiin. Ja että sitten voi sitten ottaa yhteyttä myöskin sitten poliittisiin päättäjiinne, koska siellä pitää sitten nämä päätökset saattaa toimeen jossain vaiheessa. Ja haluaisin sitten näitä päätöksiä saada sitten ympätyksi tähän mietintöön, eli siis mitä jo on päätetty jäsenmaissa. maissa niin että saamme, sit, saamme eh, sujuvan eh, siirtymäkauden, siirtymän uusiin ohjelmaan täytyy, täy, täytyy siis jatkaa vanhoja ohjelmia ennen kuin uudet saadaan käyntiin. Ja sitten se uudella rahalla eh, jatkaa, uuden rahan varassa jatkaa näitä vanhoja säännöksiä vuodella. Sitten uusia ohjelmia että pitää hyväksyä vanhoilla varoilla ja jos ei uusia ohjelmia sitten hyväksytä tuen piiriin, siitä saattaa ongelmia tulla. Tässä on tästä tietysti toisinkin päin, että vanhaa rahaa pitää käyttää uusiin ohjelmiin. Ongelma nyt on vain se, että rahaa on aika niukasti. Eli meidän pitää sitten pyrkiä sopimaan siitä, mitä mahdollisuuksia otetaan käyttöön. Siitä pyydän kommentteja. Sitten vielä nämä Tämä, nämä investointit tulisi käynnistää 2014 näihin maaseudun kehittämiseen, ettei tässä sitten tule mitään viivästyksiä suotta ja että voidaan niin saada investoinnit käyntiin. Olisi erittäin järkevää, jotta 2014 investoinnit otettaisiin tähän mukaan, tähän samaan, samaan yhteyteen. Ja ja vielä sitten myöskin komissioltakin on tullut viitteitä siitä, että, että jäsenmaiden pitäisi varsin nopeasti päättää, missä, missä määrin se tätä joustoa aikovat käyttää. Oliko se kolme kuukautta vai mitä? En tiedä miten se, jäsenmaat seitsemässä päivässä voisivat mitään päättää, kun tässä on kolme, kolme kuukautta kuitenkaan riittänyt tällaisiin asioista sopimiseen. Siinä aikana vai saada esimerkiksi mitään ministerineuvostonkaan kokousta pystyyn kolme kuukautta sitten, kolme kuukautta voisi olla minimiaika tässä. Näistä pilareista ja pilareiden välisistä siirroista olemme keskustelleet. E, komissio on ehdottanut, että tämän pitäisi olla mahdollista vain sitten jäsenmaatasolla. Siitä on keskusteltu aiemminkin keskustellut sikälikin, että, että ensimmä, ykköspilarista, kakkos, pilarista, ykköspilarista kakkoseen olisi mahdollista siirtää rahoja, mutta nyt ehdotetaan, että myöskin sitten toiseen suuntaan voisi toteuta. Komissio on katsonut, että, että, että ne mahdollista siirtää varoja kakkospilarista ykköspilariin sillä perusteella, että että on sellaisia jäsenmaita, joissa on kohtuuttoman, tai siis suhteellisesti laskien hyvin paljon rahaa kiinni tässä kakospilarin hankkeissa, jolloin olisi siirtymä, siirtymä mahdollista. Ajatellaan vaikka Tan, Tanskaa, jolla on vain 10 prosenttia maatalousvaroista kakkos, kakkospilarissa. Sillä nyt ei varmaan kannata sellaista myöntää, mutta otetaan vaikka Bulgaria sitten Esimerkiksi Bulgarian osuus kakkospilarin rahoituksesta on erittäin suuri, kun taas sitten ykköspilarissa on rahaa kiinni varsin vähän. Ja voitaisiin mahdollistaa sitten, että jo 2014 näitä varoja voitaisiin pilarista toiseen siirtää sitten nämä relevantit seikat on tässä näillä hakasulkeilla ilmaistu, miten näitä varoja voitaisiin sitten siirrellä tai ainakin tässä asetusehdotuksessa. Sitten myöskin se uusien jäsenmaiden osalta, jotka haluavat soveltaa vanhaa järjestelmää, voisivat sitä sitten siitä siirt, ruveta käyttämään jo siis uutta järjestelmää 2014 alkaen ja voisivat sitten sillä perusteella kiinnittää käynnistää toiminnat ja 2017 voitaisiin avata sitten niin sanottu korjausikkuna, jolla voitaisiin mahdolliset vääristymät sitten korjata, jos sikäli, sikäli kun niitä on ilmentynyt, ilmennyt sitten vielä sokerin ja viinin tuotannon osalta tämä on tietty erityissääntöksen Sokerit sopimus on jatkettu 2017 asti. Tästäkin täytyy jotain mainita, koska siitä sen sujuvaksi jatkoksi tarvitaan asetus sitä tukemaan tämä olivat nämä pääkohdat ja pari asiaa vielä niin, että, että, e, että, että saattaa e, ei ole varmaan järkevää, että, että, että jos 2015 julistetaan tämä matalan uudistus alkavaksi, onhan meillä paljon muitakin tässä välillä, esimerkiksi se konvergenssi, mä, mä, hankkeita, jotka voidaan hyvinkin käynnistää ja 2014, niin ettei siitä erityis, edellytä sitten mitään sen suurempia siirtymäkausia tai suotta, suotta lykätä, kun ne saadaan ajoissa käyntiin. Ja jos tässä saataisiin mahdollisimman nopeasti nämä asiat liikkeellä, mm, liikkeelle jopa ilman, ennen ennen kesätaukoa, niin että ensi viikolla olisivat muutosehdotukset saadaan, saadaan sitten käännöspalveluille käännettäväksi. Niin, että sitten koko nivaska meillä olisi syyskuussa, sy, syyskuussa käsissämme ja ihan reaalisesti voitaisiin kuvitella syyskuun lopussa siitä sitten äänestävämme. Tässäpä tämän lyhyesti tiivisti. Oikein hyvä, kiitos Albert. Olemme siis kuulleet esittelyn tästä erittäin tärkeästä asiasta, eli siirtymäsäännöksistä, ja toistan vielä, että älkää hämmentykö tästä otsikosta esityslistalla. Tässä on kyse tosiaan koko YMP-uudistuksen siirtymäsäännöksistä. Kiitos Albert ja aloitamme nyt puheenvuoroista. Rika Dieu, sitten Kostinger ja sitten kaikki muut. Ole hyvä, Rick. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Albert Dessille tästä äh, äh, mietinnön esittelystä. Teemahan on tärkeä ja kuuma jäsenmaille äh, niille, jotka, joilla on jotain paljonkin rahaa kiinni näissä tässä maatalouden kehittämisessä, kuten mainittiin. Minu, minusta Tämä eh, siirtymävuosi olisi tehtävä niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista. Olen eh, lähtenyt, lähtenyt itse siitä, että olisi fiksuinta että vanhoja ohjelmia rahoitettaisiin uusilla varoilla eh, siirtymäkauden ajan niin, että ensimmäinen ensimmäistä 2015 sitten maaseudun kehittämisen voitaisiin ympätä sitten näihin suoriin tukiin, mutta ilman mitään kangerteluja. Ja ajatellaan nyt sitten maatalousyrittämistä. Se, siellä on erittäin mm, tärkeää, esimerkiksi meillä Itävallassa, juuri sitten saada ne varoja, nämä investointivaatimusrahat voitaisiin maksaa normaalisti. Komission esitys tässä on aivan riittämätön jos ajatellaan äh, tätä edellistä ymp- uudistusta seitsemän vuotta sitten, silloinhan oli niin ikään tällainen ylimenon vuosi, siirtymän vuosi näissä kuvioissa, mutta siinä ongelma on nyt se, että, että monet jäsenmaat äh, joutivat äh, odottamaan näitä investointirahojaan kuukausikaupalle jopa vuosia, mikä sitten vaikutti monen viljelijän tila, tilanteeseen ja siihen, millä tavalla ne sitten voisivat valmistautua tähän uuteen ohjelmakauteen, koska ei mitään investointitukea ollut tarjolla. Sen vuoksi nämä investointivarojen osalta pitää ratkaisu löytyä. Muuten tämähän nyt ei vaikuta kauhean ongelmalliselta, jos vain yksinkertaisesti siirrettäisiin sitten vanhat ohjelmat uuden rahoituksen piiriin mutta tässä äh, kuitenkin voitaisiin ajatella sellaista ehdotusta, että äh, jäsenmaat sitten voisivat valtuuttaa, äh, voitaisiin valtuuttaa ottamaan nämä vastaan nämä investointirahat tietyin kriteerein tietenkin, en tiedä noin vaan, mutta että sitten antaisivat sitä kautta sitten viljelijöille tilaisuuden tehdä niitä hakemuksia entiseen, entiseen malleen, malliin Äh, muuten tämä äh, äh, aikataulu, ehdottomasti aikataulu on haastava, mutta oikein hyvä. Tuo ongelmahan on se, että, että meillä on jatkuvasti maataloussektorilla tällaista epävarmuutta, ja tässä voi, tällä voitaisiin hälventää sitten sitä, niitä epäilyksiä tulevaisuuden suhteen, ja tällainen ja monen, monet jo todellakin sitten kielipitkällä odottavat tätä siirtymän vuoden siirtymän vuotta koskevia ratkaisuja ja niitä, niiltä mahdollisimman paljon. A parola. E poi... Kiitoksia. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Oui, merci, président. Kiitos puheenjohtaja. Koska emme ole saaneet Albert Dessin kirjasta kannanottoa, minä haluaisin nyt katsoa seiskan ja yhdeksikön yhteyksiä budjetin osalta, jos ajatellaan sitä, mitä on sanottu. No, minä olen pannut merkille tietysti komission kommentit ja haluaisin vain esittää tietyn täsmennyksen näihin liittyen. Aivan ensin liittyen tähän yleisanalyysiin, niin on havaittavissa, että e, nämä uudistukset tulevat voimaan lähes kokonaan ensimmäisestä 2014, mutta tilanne on kuitenkin erilainen suorien tukien osalta ja tässä on suurimmat muutokset. Jos ajatellaan äh, muutoksia suorin tukiin, niin ne tulevat voimaan vähitellen, jotta tässä antaisin aikaa viljelijöille ja tämä koskee erityisesti vihertämistä, joka on yksi oleellinen pilari tässä koko uudistuksessa. Kaikki olemme voineet kentällä todeta tavatessamme alan edustajia, että tätä uudistusta on kovasti odotettu sekä viljelijät, jotka ovat uusia näkymiä, että kansalaiset, joiden mielestä YMP olisi vastattava paremmin heidän odotuksinsa. Nyt on löydetty kompromissia, vaikka se ei ole ihanteellinen niin kuin olisin toivonut, mutta sen avulla saadaan kuitenkin suuria muutoksia aikaisiksi. Minä olisin kiittää tästä suuresta eh, hyvästä tuloksesta, joka on kolmikanta neuvottelussa saatu aikaisiksi eläinpuolinen lopulla. Nyt on tärkeää, että nämä ilmoitetut muutokset todellakin toteutuvat, kun euroskeptismi yhä lisääntyy. On oltava tietoisia tilanteesta ja on tehtävä selväksi, että Eurooppa todella ryhtyy toimiin tehokkaasti Tämä on uskottavuuskysymys ja siksi liittyen näihin siirtymäkausitoimiin haluaisin esittää muutaman kommentin liittyen suoriin tukiin. Mielestäni olisi hyvä, jos voitaisiin laajentaa tämän uudistuksen nopea täytäntöönpanoa tiettyihin asetuksen osiin, erityisesti niin asioihin, jotka olivat jo aikaisemmin olemassa nykyisessä YMPn toiminnassa ja joiden osalta täytäntöönpano on suhteellisen helppoa hallinnolliselta kannalta. Minä tarkoitan tässä erityisesti uusia eh, tuon purkamissäännöksiä, joiden osalta on ainoastaan tehty pieniä muutoksia. Ja tässä mielessä ovat myös tietyissä maissa sallittujen avustusten jatkaminen, jotka ovat siis lisänä yhteisöavustuksille. Kaikkea näitä pitäisi voida panna täytäntöön jo aikaisemmin ja 2014 alkaen jo. Mitä tulee sitten suoriin tukiin, niin siirtymätoimet liittyvät lähinnä tuen tasoon ja kaikkiin niiden tasolla oleviin mekanismeihin, jotka liittyvät monivuotisiin eh, rahoituskehyksiin. Silloin kun avustukset alenevat, niin ehdottaisin, että näitä ei sovittaisi lineaarisesti kaikkiin YMP-maksatuksiin, jotta voitaisiin jättää jonkun, jonkun verran liikkumavaraa jäsenvaltiolle samalla tavalla kuin meillä oli uudistuksessa, kun jaettiin tukia uudelleen. Ja sitten lopulta jos ajatellaan maaseutukehitystukea 2014 ajan osalta komissio ehdottaa, että ainoastaan osatuista jatkettaisiin, eli ne, niitä, jotka liittyvät pintaloihin ja joista pitää vuosittain esittää pyyntö. Tässä on ympäristö maksut, Natura 2000 maksut ja liittyy myös eh, vesidirektiiviin. Kaikki tämä voi vaikeuttaa kaikkia muita maaseututoimia jäsenvaltiot voivat jatkaa näitä sitoumuksia ilman, että on yhtään varmaa, että seuraavalla ohjelmakaudella ne hyväksytään. Ja tässä on sellainen vaara, että ei sitten ehkä maksetakaan tätä unionin osuuden korvausta näiden toimien osalta. Tässä tapauksessa minulla olisi kaksi ehdotusta komissiolle ja neuvostolle. Eli että pitää joko pidentää listaa niistä toimista, joita voidaan jatkaa uussa säännöissä, erityisesti ajatellaan tukia ja niitä tukia, joita on muutettu vain vähän sen uudistuksessa, tai sitten yksinkertaisesti pitäisi pidentää vuodella nykyistä ohjelmakautta 2013 asti, sen pitäisi jatkoa 2014 vuoteen, ja on varmistettava oikeus varmuus ja talouden varmuus jäsenvaltioille siitä, että maksut sitten tai nämä kulut sitten korvataan. Silloin muuten ehkä jäsenvaltiot pelkäävät näitä toimia toteuttaa 2014. Tästä olisi kovasti haittaa niille investoijille, jotka haluaisivat kehittää toimintansa ja luoda työpaikkoja. Jos näin kävisi, niin tästä oli hyvän haittaa Euroopan imagolle. Kiitos. Grazie Eric. George Kiitoksia. Sitten George Lyon seuraavaksi. Uh, uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos Albert tästä päivityksestä. Olen sitä mieltä, että mitä tulee uuteen, uuden YMPn uh, soveltamiseen, niin olisi hyvä varmistaa, että uudet ohjelmat ovat käynnissä jäsenvaltioissa ja sitten jäsenvaltioissa olisi mahdollisuus mahdollisimman nopeasti saada tämä säännös sovellettua. 2015 vasta varmaan voidaan ottaa käyttöön, jos tarkastellaan delegoituja säännöksiä, joita täytyy vielä hyväksyä, niin varmaan ennen marraskuuta ei vielä saada selvyyttä tähän asiaan yksityiskohtaisesti. No sitten yksi asia, mitä kannattaisi vielä tarkastella, on rahoituskuri. niin me haluaisimme, että tämä olisi mukana uudessa sopimuksessa, kuka äh, sitten ähm, noudattaa äh, rahoituskuria, kuka ei. No sitten pilarista toiseen siirtyminen, parlamentin yleinen äh, kanta Hanso juuri suorien tukien osalta on se, että meillä on yksi kanta, eli että meillä ei kannata olla kahta kantaa, sehän olisi ihan tyhmää, jos neuvotteluissa olisi toinen kanta kuin tässä paketissa. Meidän täytyy olla yhdenmukaisia lähestymistavassamme, jotta me voimme sitten saada neuvottelussa sopimuksen aikaiseksi. Grazie. Kiitos, George. Louis ja sitten Feynman. Tant, eh, Caros colegas, eu queria apenas eh, aproveitar esta oportunidade para... Hyvät kollegat, minä haluaisin käyttää vain nyt tämän tilan, tilan hyväksi ja haluaisin aivan ensin Albert Dessille sanoa, että on hyvä, että hän on saanut kokoon tämän YMP-uudistustekstin, sillä tämä on todella tarpeellinen. Täällä on vielä joitain seikkoja, jotka ovat auki Irlannin puheenjohtajakauden neuvottelujen jälkeen. Ajatus on ollut, että neuvottelumandaatti olisi koskenut kaikkia YMP-kohtia, mutta tämä ei ollut neuvoston eikä komission kanta, mutta nyt olisi kuitenkin vietävä neuvottelut loppuun ja päätettävä siitä, ja sitten on sellaisia asioita, joista pitäisi neuvotella, jotka ovat mukana tässä siirtymäsäädöksessä. Ja tässä herra Des puhui siirrosta pilareiden välillä, ja tämä on yksi asiasta vielä pitäisi päätös tehdä. Kuten tiedätte, parlamentin ja neuvoston kannat ovat hyvin etäällä toisistaan. Me olemme sitä mieltä, että 15 prosenttia voitaisiin siirtää ensimmäiseen pilariin, mutta emme ole sitten samaa mieltä siitä, kuinka paljon pitäisi siirtää toisesta pilasta ensimmäiseen pilariin. Ja vaikuttaa siltä, että neuvoston kanta on hyvin eh, joustamaton tältä osin. Eli kaikista tästä on neuvoteltava. Emme me voi vaan nimemme laittaa sinne alle kaikkea, mistä kaikki siihen kohtaan, missä neuvosto on tehnyt päätöksen etukäteen. Näin meillä menisi itse kunnioitus, eli me tarvitsemme selvän neuvottelumandaatin ja syyskuussa, kuten koordinaattorikokouksessa sanoimme, pyrimme samanaikaiseksi kompromissiehdotuksia ja keskustelimme niistä yhdessä varjoesittelyjen kanssa, jotta saataisiin meille hyvin laaja tuki ja sitten mentäisiin neuvottelujen neuvoston kanssa, jotta saataisiin kokonaispaketti valmiiksi ja neuvoteltua ja hyväksyttyä täysistuntoa täysistunnossa lokakuussa on selvää, että moni näistä seikoista liittyy aivan suoraan eh, edustaja Dessin mietintön. Eli tässä on oltava yhteydessä siis hänen ja minun välilläni ja oikein mielelläni teen tätä työtä. E poi Britta Reimers. tässä tärkeässä asetusehdotuksessa on kyse paitsi tästä avoimuudesta, myöskin sitten tämän siirtymäkauden sujuvista järjestelyistä. Meidän täytyy tässä päästä kompromissiin. Pitää mahdollistaa se, että 2014 ei muodostu miksikään menetetyksi vuodeksi viljelijäväestöllä, niin että sitten uudessa, että uusissa rahoitusnäkymissä sitten ei anneta alaa tai mahdollisuutta viivästyksille maksujen osalta minä haluaisin äh, tässä yhteydessä kommentoida sitä, että tämä mietintö äh, äh, korostaa jäsenmaiden suuntaan joustoa, että 2014 kaikki varat, jotka ovat sitten budjetissa, että nämä varat voidaan sitten ottaa käyttöön ja panna maksuun asia, asianmukaiseksi. Näistä sitten vielä muutosesityksissä voidaan täsmentää toivon mukaan päästään pitkälle kompromissiin. Grazie. Kiitoksia. Brite Reimer seuraavaksi. En. Kiitos. On hyvä, että nyt jo tässä vaiheessa me olemme, ja aika varhaisessa vaiheessa pääsemme sopimuun ja tuoda sitten omat tar- muutosehdotuksemme. Albert totesi, että, että me olemme aika pitkälle päässeet kompromissineuvottelussa neuvoston kanssa että me olemme näitä kiintiöstä sopineet aika pitkälle, vaikka meillä vielä tämmöistä lopullista äänestystulosta olekaan, voisimme sitä hiukan jo ennakoida tässä mietinnössä, niin että, että tie, tie sitten näille siirtymäkauden maksuille tasoittuisi. Että jos sitten markkinajärjestelyissä tietyillä sektoreilla pääsisimme jonkinlaisen käsityksen siitä, mikä, mitä, mikä meitä odottaa, ja se helpottaisi myöskin sitten näistä, näistä siirtymämaksuista ja ajoista sopimiseen, sopimista. Molto bene, gra- Oikein hyvä, kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten ennen kuin annan puheenvuoron takaisin esittelijälle Albertessille, niin antaisin puheenvuoron komission edustajalle, maatalouspääosasten edustajalle, jos hän sen haluaa käyttää. Onko hän paikalla? Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um, yes. Kiitos puheenjohtaja. No ihan tuen täysin sitä, että tämä on hyvin tärkeä asia. Se täytyy saada hyväksyttyä vuoden loppuun mennessä, jotta voidaan saada varmuus siitä, mitä maan eh, viljelijöiden tuille sitten tapahtuu vuonna 2014. Ja sen vuoksi nyt eh, keskityn vain kolmeen asiaan. Ensinnäkin eh, monivuotisesta rahoituskehyksestä täytyy varmistaa joustavuuspilareiden välillä. Meillä on olemassa siirtymäsäännöksiä ja kun otetaan huomioon se, että neuvottelujen tulokset eivät ole vielä päättyneet kahden toimielimen eli neuvoston ja parlamentin välillä, niin kaikki nämä elementit ovat vielä hakasulkeessa. Eli sitten kun olemme saaneet selvän kuvan siitä, miltä monivuotinen rahoituskehys näyttää, niin sitten voidaan keskittyä siirtymäsäännöksiin ja lailliseen tekstiin, ja se täyt, ne täytyy sitten hyväksyä sillä tavalla, että eh, siis tämän monivuotisen rahoituskehyksen pohjalta ehdotuksessa ovat kuitenkin nämä kaikki elementit jo olemassa alustavasti. No sitten maaseudun kehittäminen. Me ehdotamme tässä sitä, että olisi mahdollista maksaa ottaen huomioon. Siis voidaan käyttää vanhoja menetelmiä ja käyttää tähän näitä uusia varoja. Ja tämä liittyy juuri suorien tukien hallinnolliseen vaikutukseen. Maanviljelijät tekevät hakemuksen samalla suoria tukia varten ja sitten maaseudun kehittämisen tukea varten. Ja siitä annetaan sitten erityisiä säännöksiä tässä. Mitä tulee sitten muihin elementteihin, niin meidän mielestämme ei tarvita minkäänlaisia erityisiä menettelyjä uuden ohjelmakauden aikana ohjelma jatkuisi siis samanlaisena ja uusia menettelyjä sovellettaisiin mahdollisimman nopeasti. Jos sitten virataan, verrataan muihin rakennerahastoihin, niin ei siellä ole mitään siirtymäsäännöksiä. Erityisesti on siis ihan normaalia, että uudet varat sitten käytetään uudessa ohjelmassa. Meidän ei pitäisi viivästyttää täytäntöönpanoa, meidän täytyy vain varmistaa se, että hyvin erityisillä toimilla – varmistetaan loogisuus, täytäntöpanon loogisuus ja meidän täytyy sen vuoksi ottaa ne erityisesti huomioon tässä ehdotuksessa viimeiseksi vielä sokerista ja viinistä. En usko, että tarvitaan mitään erityismenettelyä tämän asetuksen kohdalla. Näistä on sovittu poliittisesti uudistuksen kohdalla ja nämä muutokset heijastuvat sitten myöskin suoraan uudistukseen niin kuin kesäkuussa on keskusteltu, eli ei meidän mielestämme tähän tarvi erityisesti lisätä mitään. Tässä kaikki. Kiitos. Bene, grazie. Adesso, eh, prima di dare... Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron Albertessille, niin haluan tervehtiä Elisabeth Jägelin vieraita, jotka ovat kuuntelemassa meidän kokoustamme. He ovat Saksasta, tervehdin heitä ja kiitän heitä siitä, että he ovat tulleet paikalle. Elisabeth, saat puheenvuoron, voit tervehtiä vieraita ja sitten Albert voi vielä lopuksi vetää yhteen. Elisabeth. Kiitoksia äh, kovasti. Ei minulla mitään suuria tervehdyssanojen tarvetta tässä, kun olen ryhmäni tervehtinyt jo aamulla. Mutta sitten äh, äh, tuonnempana eh, sitten, eh, kun keskustelemme tästä maatalouspolitiikasta, eh, he ovat kiinnostuneita, mutta tähän sitten liittyen kysymys vielä komission edustajalle. Kaikki olemme varmaan yhtä mieltä siitä, että, että Albert mietintö on aika nopeassa aikataulussa saatava valmiiksi. Se on ainakin meille selvä. Ja nyt kun meillä on tietty aika, aikataulu. Ja voisimmeko me todella sitten panna täytäntöön nämä kaikki ehdotukset äh, oikeassa aikataulussa? Sitten on koko joukko eriä, eriäviä mielipiteitä. Kenties me joudumme sitten äh, hiukan äh, venyttää omaa aika, aikatauluamme näiden käännöstarpeidenkin mukaisesti, mutta sitten täytyy kuitenkin vielä sopia tarkemmin tästä aikataulusta jos me haluamme todellakin päästä tuloksiin, lopputulokseen tämän vuoden aikana, Albertin lähtökohta on kyllä tunnustan arvoinen. Bene, grazie Elisabeth. Hyvä, kiitos Elisabeth. Ja sitten lopuksi vielä puheenvuoro Albertille. Ole hyvä. Ja, Kiitos puheenvuoroista. Olen tietysti vähän puu ja kuoren välissä, tai oikeastaan me kaikki tässä olemme että, että nyt täytyy sitten äh, äh, kirjoittaa mietintö, jonka itse sisältö on vähän ilmassa vielässä ja sen, sen, sen vuoksi tämä aikataulukin on vähän haasteellinen kenties vähän äh, liiankin tiukka. Täytyy joka tapauksessa yrittää katsoa, että pääsemme äänestämään syyskuun lopussa, oli miten oli. No niin sitten se, mitä siihen mietintöön kirjaan perustuu aika paljon vähän siihen nyt kuulemaani, mutta toisaalta sitten myöskin täytyy ensin sopia että tiivistä yhteistyöstä varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa. Tämä koko maa talouspolitiikan uudistushan on tietysti kaikkien yhteinen asia, tarpeen saada järkeviä sääntöjä ja määräyksiä siitä, että, jotka varmistavat, että viljelijät hänen kuuluvat rahat sitten ensi vuonna maksetaan. Eli että toisen uusia ohjelmiakin pitäisi tässä ruveta kohta jo sorvaamaan ja sitten varmistaa se, että entiset meneillään olevat ohjelmat matku- jatkuvat keskeytyksettä. Siitä täytyy tehdä tiettyjä kompromisseja. Ja meidän, äh, olen kyllä komission kanssa hiukan eri linjoilla siitä, että, että nämä äh, äh, äh investointitarpeet pitäisi jo nyt lyödä lukkoon vuonna. Se, eh, ei se nyt voi niin olla, että 2014 eh, vuoden eh, investoinnit sitten olisi nyt jo vasta silloin tulisivat kysymykseen tässä taloudellisessa tilanteessa. Ei se käy, vaan niistä pitää kyetä nyt sitten ja niiden ehdoista sopimaan mahdollisimman ajoissa mitä, eh, mitä eh, todettu, kuten todettu, sokeria eh, viin osalta erityisiä säännöksiä ei tarvita, niin ei kannata sen aikaa tuhlata. Mutta jos ajatellaan muita, jos voisimme keskittyä muihin siirtymäkauden säädöksiin, niin se on hyvä. Ja pyrin, äh, yrit, pyrin löytämään kompromissin Tämä varmaankin tämä perustyöasiakirja, jonka kohta sillä minulta valmistuu, kaipaa varmaan vahvistumista sitten muutosehdotuksin. Ne, ne täytyy sitten tässä hyvissä, hyvissä ajoin jättää, jotta voimme sitten heti syyskuun alussa niitä käsitellä ja alkaa kompromissia laatia. Kyllä minä pidän kiinni meidän aikataulustamme, minusta se on ihan saavutettavissa. Täytyy kuitenkin muistaa, että kun tämä Manapuri tuossa ää, ää, vaati, että joistain pitäisi sopia ai, aiemmassa vaiheessa kuin toisia. Tietysti jäsenmailtahan vaaditaan suuria ponnistelua siltä osin, että, että nämä kaikki saa, saadaan sitten täysin ympättyä paikalliseen kansalliseen lainsäädäntöön, että ne voidaan sitten käynnistää 2014 kaksi, niin että sitten varsinainen uudistus voidaan toteuttaa 2015 alkaen, eli silloin jo ensi vuoden aikana pitää sitten tehdä riittävät muutokset asetuksiin ja lainsäädäntöön. Kiitän kaikkia keskusteluun osallistuneita. Molto bene, grazie colleghi. Kiitoksia kollegat. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan kahdeksan joka käsittelee ma- äh, maidontuotannon jatkamista vuoristoalueilla, epäsuotuisilla alueilla ja syrjäisimmillä alueilla maitokiintiön lakkauttamisen jälkeen. Esittelijänä tässä mietinnössä on Herbert Torfman. Tämä on ensimmäinen keskustelu tästä erittäin tärkeästä aiheesta, eli maidon tuotannosta mm, vuoristoalueilla, epäsuotuisilla alueilla ja syrjäisimmillä alueilla, sen jälkeen kun maitokiintiöt lakkautetaan – Näillä alueilla maidon tuotannon olosuhteet ovat erittäin vaikeat ja ne edellyttävät meiltä erityishuomiota. Maitokiintiöiden lakkauttaminen ei saa kuitenkaan maaseudun kehittämistä ja maidon tuotantoa näillä alueilla estää. Nyt heti aluksi puheenvuoro Herbertille. Albert Dessa, la parola. Albert. Ah, Albert Dess pyysi puheenvuoroa, ole hyvä. Entschuldigung, Herr Voss pahoittelen, yks, olen unohtanut, unohdin yhden tär- tärkeän asian, ettei keskustelu ihan uraudu väärille linjoille. Niin, että kuten sanottu, että markkinajärjestelyssä ei ole mitään, mitään tarvetta siirtymäjärjestelylle, siksi me emme siihen paneudu ollenkaan. Eli mihin markkinajärjestelyistä ei tarvita mitään erityisiä säännöksiä. Grazie Albert per la precisazione. Kiitos Albert tarkennuksesta ja sitten jäsen Dorfman. Ja, ähm. Kuten puheenjohtaja totesi, että on tärkeää, että myöskin sitten pohdiskelemme vähän vuoristoseutujen, muiden syrjäseutujen maidon tuotanton. Komissiohan eh, eh, edellisessä kertomuksessaan pehmeästä laskuska totesi, että asiat eh, jo sujuvat niin kuin on suunniteltukin, mitä, mitä tulee kiintiöistä luopimisen se on tietysti suuria heijastusvaikutuksia äh, unionin äh, syrjäseuduille, ja nämä vaikutukset voivat olla melkoisia, koska siellähän on tuotantokustannukset ovat korkeammat. Ja jos ajatellaan sitten unionin muiden alueiden tuotannon vapauttamista, se, se on kuitenkin äh, joissain, joillain osin täysin mahdotonta kasvattaa mairan tuotantoa näillä edellytyksiä. Kuitenkin vuoristoseudullakin on aika paljon tasankoja ja niittyjä, jotka eivät sitten mahdollista muita tuotantovaihtoehtoja. Jos ajatellaan vaikka näitä Alppien, Alppien maisemaa, niin ei siinä esimerkiksi vaikka pakarjan kasvatukselle ole juurikaan edellytyksiä viljelystä nyt puhumattakaan. Sen vuoksi eh, meidän pitää eh, miettiä sitä eh, tässä nykymuodossa ei ole tarjolla oikein vastauksia näissä ehdotuksissa. Se, jos silloin esimerkiksi yhteisessä markkinajärjestelyssä tätä, näitä seutuja ei ole oikein kun asianmukaisesti sivuttu, jos ajatellaan tätä ö, maidon maitosektoria. Ennen kuin työni käynnistän, haluan muutaman asian ottaa esille. Tämä on vasta ensimmäinen mielipiteen vaihto tässä. Minun mielestäni tärkeitä ovat ensinnäkin ensimmäisen pilarin alaiset toimet. Me olemme tämän uudistuskeskustelun mittaan sivunneet monesti sitä, että että monissa maissa on sellaisia tuki, tukien, tuki, tukien maksuissa noudataan vanhoja vanhoja malleja, vanhoja perinteitä, jos ajatellaan näitä vuoristoseutuja ja, ja syrjäseutuja. tilanne ei nyt tästä parane, koska, koska tämä, tämä, tähän, tähän astisten maidon tuotantotuen tuotantosidonnaisuus on aiheuttanut uusia vaikeuksia. Ja nyt siis ajatellaan tätä ö, sisäistä konvergenssia, sitäkin aika nopeasti yritetään toteuttaa, ja se asettaa sitten monet ö, alueet huonompaan asemaan. Jos nyt ajatellaan tätä tuotantosidonnaista tukea, se on aika tärkeä, tärkeä monilla alueilla, niin pitkään kuin ei tätä sisäistä konvergenssia ei ole aikaan saatu. Sitten tietysti sisäisessä maatalouspolitiikassa mahdollisuutta tätä maatalouden kehittämispolitiikkaa toteuttaa väsenmaissa ja niiden alueilla. Esimerkiksi on mahdollista käynnistää tällaisia erityisohjelmia, jotka monilla alueella ovat omiaan varmistamaan ja suojamaan, suojamaan tätä maidon tuotantoa näillä vuoristoisilla seuduilla ja syrjäisillä seuduilla. Tietysti näillä alueilla myöskin investointikustannukset ovat korkeat, rakennuskustannukset ovat selkeästikin korkeammat kuin muilla alueilla. Ja tällä, tämä tarjoaa tietysti sitten mahdollisuuden hyödyntää kakkospilarin tarjoamia tukimahdollisuuksia, niin että kaikki olisivat enemmän tai vähemmän samalla viivalla nyt kuitenkin viljelijät siis, maidon tuottajat EU-ssa. Ja se tärkeä ongelma on monilla vuoriseuduilla on maidon kuljettaminen jalostus, ra, ra, jalostamoille, meijereihin ja muualle Tämä kärjistyy entisestään siitä, että jos, jos se vuoristoseutu ja maidon tuotantona no, vähenee, silloin tietysti sitten yksikkökohtaan, yksikköä kohden kuljetuskustannukset kasvavat tässä kannattaisi miettiä, että eikö kannattaisi valtion tukien osalta mahdollisuutta, olisi mahdollista hiukan tasata näitä kohon, kohoavia kuljetuskustannuksia niin, että ähm, tarjottaisiin mahdollisimman tasavertaiset tuotantoedellytykset maidontuottajille. Ähm, monilla vuoristoalueilla ja äh, äh, äh Äh, on hyviä, hyviä mahdollisuuksia äh, äh, tämän alan kehittämiselle rinnan matkailuelinkeinon kehittämisen kanssa, koska sieltä sitten maidosta voidaan alueelle ominaisia erityistuotteita myöskin valmistaa, jotka, jotka antavat lisää tukea ja ansaitsevat lisää tukea ja tarjoavat myöskin tukea maidon tuotannolle. Öö, öö, öö, yhteisen markkinajärjestelyyn kuuluvat muutosehdotukset, joita ei ole sit otettu tässä kolmikantaneuvostossa esille, vaikka valiokunnassa se hyväksy, hy, hyväksyttiin selkeällä aina enemmistöllä. Eli että tällaiset markkinointi- ja tukitoimet saisivat lisää painoarvoa koko tässä toiminnassa että maidon markkinointia siltä osin tehostettaisiin ja sitten tällaiset vuoristotuotteet, jotka olisi, saisivat tällaisen erityismerkinnän, tulisivat laajemmalti tunnetuksi kuluttajien keskuudessa. Tätä kautta voitaisiin kehitellä tällaisia fiksuja ohjelmia ja hankkeita, jotka sitten auttaisivat syrjäseutujen ja vuoristoseutujen maidon tuottajia. Nämä nyt ovat nämä ensimmäiset ajatukset, jotka tässä ovat mieleen tulle. Nyt sitten tietysti odotan kiinnostuneena ja innostuneena eh, kollegojen kommentteja, joita sitten varmaan tupsahtelee sähköpostiini kirjallisessakin muodossa, jonka, joiden perusteella voin sitten rakentaa mietintönä. Eh, tämä on Dessin kaltainen aikataulu, että ennen kesälomia saisimme tämän ensimmäisen version valmiiksi, niin että voisimme sitten toinen päivä syyskuuta valiokunnassa käsitellä. Ja, ja komissiohan, komissiolla on tällainen teemapäivä, toinen päivä syyskuuta, tällainen suuri maidon tuotantopäivä. Ja olisi aika järkevää, jos samaan syssyyn saisimme sitten valmiiksi oman kannan, kannan, kannanottamme ja sitä ehkä tuoda näillä tämän teemapäivän aikana esille. Kiitän etukäteen kommenteista. Kiitos. Grazie Herbert. Kiitoksia Herbert. Aloitetaan keskustelu. Kostinger aluksi ja sitten Oslinger. Elisabeth, ole hyvä. Vorsitzender und äh, vielen Dank vor allem an Herbert Dorf. Kiitos, kiitos Dorfmanille tästä aloitteesta ja mm, valmiudesta sitten tarttua tähän aika mm, tulen arkaan aiheeseen, jolla on mm, pitkät, pitkäaikaiset vaikutukset näiden alueiden äh, elinkeinon, maatalouselinkeinon harjoittamiselle me, meidän pitää pitää velvollisuutena Euroopan unionissa että maa, maatalouden, maa, äh, talouden ja maaseudun äh, moninaisuutta ylläpitää ja myöskin sitten äh, sellaisten huonommassa asemassa olevien alueiden äh, erityistarpeita pyrkiä ratkaisemaan mitä neuvotteluihin tulee ja maaseudun kehittämiseen. Muuten on aika ällistyttävää. Muutama, muutama viikko sitten ainakin komissio vielä vuoristoseutujen tuottavuutta kyseenalaisti minun mielestäni ja yleis- yhte- yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa olisi aika jär- järjetöntä, jos me pystyisi sitten saamaan tukien maksuun selkeää kattoa, myöskään, myöskin mukaan lukien nämä vuoristoseurat ja syrjäseurat, että, e, jotta tavallaan sitten tasattaisiin siellä valitsevia korkeampia tuotantokustannuksia suhteessa suotuisempiin ajoihin. Ja ajatellaan niitä, jotka haluavat siellä viljely, maanviljelyä, maataloutta harjoittaa ja sitä kautta tuoda vaurautta seudullensa esittelijä no, on tuossa, tuossa juuri luetellut sellaiset sektorit, joissa on varaa parannuksiin ja olemme sitten sitä kautta tuomaan lisäarvoa näille korkealaatuisille maitotuotteille. Ja tässä pitää kumminkin aina muistaa kuluttajan rooli, ja että et hän kaipaa korkealaatuisuutta. Tällaisille laadukkaille tuotteille on varmastikin suuri, suuri kysyntä ja, ja tällaisilla seuduilla tämä ää, keinon harjoittaminen tuo selkeästi lisäarvoa, jos ajatellaan pk-sektoria noin laajemminkin siellä. Ää, tässähän on kyse juuri ää, työpaikoista, ja ajatellaan tätä maidon jatkojalostusta ja muun, muun, muuta sellaista tuotantoa, niin siellähän työpaikkoja syntyy. Siksi tämä on erittäin strategisestikin tärkeä mietintö. Ja jos ajatellaan tätä äh, näiden alueiden äh, markkinointia, äh, voisin hyvinkin kuvitella, että varmaankin löydämme sellaisen ratkaisumallin, jossa esimerkiksi, joka hyödyttää esimerkiksi osuuskuntia ja vastaavanlaisia organisaatioita. Ja jos ajatellaan tällaisia laadukkaita vuoristotuotteita, niin niihin, niiden ympärille rakennettava markkinointi toiminta on erittäin tärkeää ja varmasti tuo hyviä tuloksia. Kiitän Dorfmannia vielä tästä hyvästä aloitteesta. Grazie Elisabeth. Martin Oslinger. Kiitoksia Elisabeth ja Oslinger ja sitten Ignan. Ja, äh, Herbert Dorfmann, du hast ganz gute Ansätze geliefert, über die man äh, sehr tässä on hyvä, hyvä, hyvä pohja. Äh, vältit sitä varsinaisen ongelman mainitsemista vaikka hyvää keskustelua tässä peräänkuulutetkin. että jos ajatellaan, että selkeäksi tehneet äh, näissä neuvotteluissa yhteys tämä ja sen yhteydessä tähän kokonaisuudistukseen äh, komissio ja neuvosto ei ollut kovinkaan innostuneita, jos äh, sitä, että tässä tarvittaisiin jonkinlaista markkinaohjailua. Mitä nyt sitten verovaroilla tehdään? ajatellen syrjäseutujen äh, tukia. Äh, tässä aikakoon ajatellaan, että, että jos liberalisoidaan, vapautetaan maidon, maidon tuotanto, eihän heillä ole minkään valtakunnan mahdollisuuksia enää sitten jatkaa toimintansa. Saksassa äh, paitsi vuoristoseudulla muutenkin pohjoisessa ja etelässä sellainen trendi jossa, maa, jossa maaperä on suotuisaa ja maissikas rehottaa. Sieltä, sieltä se, siellä nämä viheralueet jatkuva, viher, ympärivuotisesti vihreänä pysyvät alueet tuottavat sitä laidun, laidun ruohoa sitten riittävästi, mutta sitten on äh, sellaisia alueita, joissa mitään äh, vaihtoehtoja ole. Jos ajatellaan näitä eri, äh, erityistukia, ohjelmasta tulee helposti kau, erittäin kallis. Siitäkin kannattaa käydä vielä keskusteluja. Jos ajatellaan komission kanssa käytäviä keskusteluja syyskuussa ja siinä teemapäivää, joka silloin on luvassa, ja jos me tätä maitopakettia ja ei kannata vaan tyytyä sitten vain tarkastelemaan vain vuoristo, vuoristoseutujen maidon tuottajien asioita, vaan miettiä, että voisimmeko kenties vielä kerran yrittää ohjailla maidon tuotantomarkkinoita järkevämpään suuntaan, eikä pelkästään nyt sitten keskittyä näihin kiintiöihin tietysti kielto, en enää näistä asioista sanoa halaistua sana, ja siitäkin olisi hyvä joku kommentti jossain vaiheessa sanoa. Grazie Martin eh, Agnew. Kiitos Martin Agnew ja sitten eh, Britte. Thank you, Chairman. All, across... Kiitos puheenjohtaja. Kaikkialla Euroopassa ja Brittein saarissa meillä on tämä ongelma – Eli yksilöt pyrkivät harjoittamaan maidontuotantoa hyvin vaikeissa olosuhteissa, sillä markkinat ovat etääntyneet tuottajista. Siellä ei pystytä laajentamaan tuotantoa ehkä siksi, että siellä ei ole tarpeeksi hyvää tuotantomaata, siellä ei pystyä kasvattamaan rehua, jota pitää siis tuoda ulkomailta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kuorma-autot joutuvat sitten huonoja teitä pitkin kulkemaan ja sitten maito pitää ainakin neljä kertaa viikossa käydä hakemassa näiltä maitotiloilta. Jos sanotte, että no laitetaan lisää rahaa näille aloille ja minusta tuntuu, että olisi kuitenkin parempi, että sanottaisiin asiat suoraan. Sanottaisiin, että okei, voimme ottaa käyttöön sellaisen rahaston, joka mahdollistaa eläkkeelle jäämisen tästä tehtävästä eh, ihmisarvoisesti ja sitten voidaan jatkaa jotain muuta tuotantoa, lihantuotantoa esimerkiksi lampaan lihan tuotantoa, lammastuotanto soveltuu tällaisille alueille, sillä jos ajatellaan esimerkiksi ruohoa, joka siellä kasvaa, niin tämä lammas syntyy keväällä, voi sitten sitä syödä ja tässä asiaa voidaan katsella ihan tällaiselta kantilta. Maitotuotanto on hyvin erilaista kuin nykyään ennen 60 vuotta sitten. Ei voi jäädä elämään sinne menneisyyteen. Kiitos. Grazie, Gneu. Brit. Kiitoksia, Britta. Seuraavaksi. Es ist klar. Nyt selvästikin niin, että että, että maidon tuottaminen vuoristoseudulla on luonnollisista syistä kalliimpaa kuin muualla. Toisaalta sitten maidon tuotannolla vuoristoseudulla on enemmänkin tehtävää kuin pelkästään sen maidon tuottaminen – siellä eh, se edesauttaa tietyn seutumaiseman eh, ylläpitämistä ja sitä kautta ruokkii myöskin matkailun tarpeita. Siksi minusta on hyvä, että, että pohditaan maaseudun kehittämisen uusia mahdollisuuksia, jotta voisimme sitten antaa tätä kautta eh, näille seuduille antaa uusia kehittämisen mahdollisuuksia uusien hankkeiden ja uusien ohjelmien kautta, että sitten tätä heidän epäsuotuisuuttaan voitaisiin hiukan kompensoida. Ja kuten sanottu, tämä tuotannolla, tällä tuotannolla on tällainen lisä, lisäarvo, joka, jota ei välttämättä arvoisteta muilla seuduilla yhtä paljon, eli tämä maaseutu, ilmi, maaseudun ilme ja sen ylläpitäminen edellyttää aktiivista viljelytoimintaa ja, ja sitä kautta sitten myöskin riittäviä, tällaisia riittäviä rakenteita tänne ympäristönä. Tämä maaseudun kehittäminen on sikälikin tärkeää ja siitä kautta voidaan sitten myöskin hyödyntää näiden seutujen ominaispiirteitä markkinoinnissa eikä vain sillä tavalla negatiiv- negatiivisessa hengessä toimita, toimia. On tässä paljon muitakin alueita Euroopassa, joilla on ongelmia Äh, äh, esim, äh, jos ajatellaan pohjois Saksaa tai Alankomaita, sellaisia, joissa on pelkästään tällaista laidun, laidunmaata, hyvinkin tasaista seutua, ei, ei tietoakaan, mikä ollaan merenpinnan tason alapuolella, mikä edellyttää sitten, tai edesauttaa pahojen tulvien syntymistä vaikkapa. Ja siellä sielläkin on löydetty ratkaisu ongelmiin, maksan mitä maksoi. Mutta siellä tällaista tasapuolisuutta pitää mm, mm, kunnioittaa myöskin sitten äh, muuallakin kuin vuoristoalueella. Äh, mutta jos ajatellaan tätä vuoristoseutua, siellä ma- maatalous on äh, tärkeä tekijä myöskin muiden elinkeinon, elinkeinojen osalta, ei yksin matkailun sen vuoksi maatalouden kehittämisen mahdollisuuksia voidaan, kannattaisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Grazie Britta. Kiitoksia Brita Czekerewski seuraavaksi. Zapewne przyznać i znaleźć... Kiitos oikein paljon. Nyt meidän täytyy mielestäni löytää taloudellista etua ja viittaan siihen, mitä Agnew sanoi. Vaikka asia olisikin näin, niin meidän hän täytyisi kuitenkin tarjota tietoa vuoristoalueilla ja syrjäisillä alueilla asuville ihmisille. Minä kallistuisin kuitenkin enemmistön kannalle tässä asiassa ja uskon, että tämä aihe ja maidon tuotanto ylipäänsä ja tilanne maitokiintiön lakkautumisen jälkeen on ollut jo käsittelyssä maitopaketin kohdalla ja me tarvitsemme lisätietoja nyt maitopaketissa ja minusta on hyvä, että meillä on nyt tämä mietintö asiasta ja että tästä aihe, tämä aihe tulee esille maidon tuotanto nimenomaan. Kyse on pienistä tiloista, mikä on hyvin tärkeää Eli tässä on kyse siitä, että säilytetään näiden vaikeiden alueiden elinkeinoa ja elintapaa ja tämä liittyy myöskin maitopakettiin. Meidän pitäisi rohkeasti ottaa tätä asiaa esille, sillä viime aikoinaan kaikki ovat toistaneet sitä, että päätöksiä on tehty – ja niitä täytyy myös panna täytäntöön. Ja minä olen kuitenkin sitä mieltä, että täytyy myös toteuttaa näitä päätöksiä. Kun tätä asiaa nyt otetaan esille, kun olemme saamassa päätökseen uudistusta koskevat keskustelut. Eli toisaalta me olemme hieman myöhässä, mutta toisaalta voidaan sanoa, että paremmin, parempi myöhään kuin ei koskaan. Eli aina voidaan jotain vielä tehdä. Ja jos meillä on vielä mahdollisuus löytää uusia keinoja toisen pilarin avulla niin, että voisimme tukea näitä alueita. Meidän täytyy myös muuttaa asenteitamme, kun ajatellaan tukemista kansallisista lähteistä. Kyse on hyvin pienistä viljelijöistä tai tiloista, jotka vaikuttavat hyvin vähän markkinatilanteeseen. Kyse on paikallisista tuotantotarpeista ja usein kohteena ovat matkailijat. Ja nämä markkinat ovat hyvin pienet ja eivätkä niinkään merkitykselliset, eikä tämä niin vaikuta markkinatilanteeseen. Eli voisimme tällaista tukea ajatella esimerkiksi myös valtion tukena. Ja emme silloin tämä, tämä, nämä markkinat ovat niin pienet, että eivät ne, ne mm, EUn kilpailukykyä heikennä. Eli mielestäni jonkinlaista tukea täytyisi maidon kuljetukseen ja jalostukseen tarjota. Tämä tuki olisi erittäin tärkeää juuri tämän maidon, tai maidon tuotannon jatkumisen kannalta. Ja meidän täytyy muistaa, että nämä vuoristoalueet ovat hyvin moninaisia. Siellä tuotetaan myös monia alkuperätuotteita ja siellä on myös erilaisia tuotantotapoja. Ja siellä äh, maidon tuotanto tai ylipäätänsä alkuperätuotteiden tuotanto on osa näiden ihmisten elintapaa ja olen iloinen, että tästä asiasta keskustellaan tänään ja että tästä keskustellaan myöskin tulevaisuudessa. Ja äh, Siis on hyvä, että tästä keskustellaan myös tulevaisuudessa, kun keskustellaan erityisesti pientilojen tilanteesta. Kiitoksia varapuheenjohtaja Tsekedeski ja sitten seuraava puhuja, olkaa hyvä. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uma breve intervenção. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhuisin lyhyesti omissa nimissäni ja myös Luis Palo Alvesin nimissä. Hän on varjoesittelijä poliittisessa ryhmässä niin tämän asian käsittelijänä, mutta hän ei valitettavasti nyt päässyt paikalle, vaan joutui olemaan kotimaassa. Täällä on aina oltu kovin huolissaan suosituksista maitoalalle, myös niistä, jotka on äskettäin hyväksytty YMP uudistuksessa. Tämä koskee syrjäisimpiä alueita ja vähemmän suotuisia alueita koskevia ehdotuksia. Ja minä nyt kuitenkin rauhoittaa se, että herra Dorfman tätä asiaa käsittelee, sillä hän on ihan oikealla tavalla suhtautunut kysymyksiin, jotka liittyvät kiintiöihin. No minun tilanteeni on se, että Irlanti siellä keskellä Atlantia tuottaa kolmas osan Portugalin maidosta, eikä ole mitään muita käyttötapoja tälle tuotannolle. Eli jos ajatellaan, kuinka katastrofaalista on se, että maito kiintiöt loppuvat, niin tämäkin huolestuttaa minua ja komission tutkimus, joka syyskuussa julkaistaan ja Dorfmanin panos ja valikuntamme panos toivottavasti kaikesta tästä on hyötyä. Tämä sitten vähän vähentää kaikkia näitä haitallisia vaikutuksia jotka kohdistuvat köyhimpiin unionin alueisiin, jotka joutuvat muuten kovasti kärsimään ja lopettamaan maataloustuotannon kokonaan ja sitten eh, maatalousmaa eh, jää täysin käyttämättä ja maaseutu myös. Me kollegani Alves ja Dorfman teemme tässä kovasti yhteistyötä, että me ratkaista ongelmat. Näin. Kiitoksia Jim seuraavaksi. Thank you very much, Chairman. There is little doubt that the Kiitoksia puheenjohtaja. Maidon, maitoala on hyvin epävarmaa varmassa tilanteessa tällä hetkellä, nyt kun maitokiintiöt lakkautetaan ja uusi järjestelmä otetaan käyttöön. Muistan, millaista elämä oli ennen näitä maitokiintiöitä ja voin muistaa, että tuohon aikaan olin Baltiassa käymässä ja maanviljelijät tulivat kertomaan minulle, että nämä maitokiintiöt tuhoavat maidon tuotannon. Joten nyt, kun ne ovat olleet käytössä niin pitkään, ja nyt haluamme näitä kiintiöitä muuttaa, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, että se maidon tuotannon kannalta olisi huono asia pitkällä aikavälillä. Viime vuonna tähän aikaan meillä oli mahdollisuus käydä Dormanin kotiseuduilla – ja Elisabetin kotiseudulla myöskin meillä oli oikein mukava matka. Ja siellä kuulimme, minkälaisia ongelmia erityisesti näillä alueilla on. Ja olen varmasti, että kaikki nämä alueet ja minunkin kotiseutuni ovat tällaisia alueita. Ja Agnew on osittain oikeassa siinä, että on, nämä alueet saattavat soveltua enemmän lampaiden tai lihantuotantoon ja, ja Mutta täytyy nyt kuitenkin yrittää tasapainotella, ja tämä on juuri vaikea asia, sillä kyse on maa, Talo, tai siis täytyy miettiä, onko tämä nyt maatalouden ongelma vai onko tämä sosiaalinen ja yhteiskunnallinen ongelma ja kuinka tätä ongelmaa nyt sitten käsitellään. Totuus on se, että ei tähän varmastikaan mitään helppoa ratkaisua ole. No, Dorfman puhui saksaksi ja jotain siitä ymmärsin Hän mainitsi soft landing-termin, ja ministerineuvostohan on käsitellyt tätä se juuri maitokiintiöiden kohdalla. Minä olen ollut esittelijänä maitopaketti asiassa ja täytyy sanoa, että ja tämä paketti laadittiin sillä tavalla, että sillä haluttiin suojella jollain tavalla maitoalaa ja sitten mietittiin myöskin, että onko suojelua riittävästi tulevaisuudessa saatavilla. Syyskuussa on korkean tason neuvottelut, vielä ei tiedetä mistä, sitten tarkkaan ottaen keskustellaan, mutta yksi asia on tärkeä – ja se on tärkeää UMP-uudistuksen osalta, eli komissio ei saa koskaan enää meille eh, sanoa näin pitkään, että maitotuotannossa ei ole mitään vikaa, sillä aikaisemminkin, tai siis viimeksikin meni kaksi vuotta ennen kuin komissio sitten ryhtyi minkäänlaisiin toimiin, kun ongelmia esiintyi. Maidon tuottajat toivovat, että tilanne paranisi ja heidän asemansa parannettaisiin. Nyt kun olemme eh, saaneet maitopaketin ja uudistuksen aikaiseksi, niin niin neuvosto eikä komissio eh, kumpikaan ei ole millään tavalla pyrkinyt auttamaan näitä ihmisiä, jotka kasvavat näillä vaikeilla alueilla. Se on totuus. Minä olen iloinen, jos voin millään tavalla auttaa ja tukea Dorfmania, sillä en halua, eikä kukaan meistä varmaan halua sitä, että nämä alueet joutuvat maksamaan näistä ongelmista. He elävät jo vaikeissa oloissa. Meidän vastuullamme on se, että me saamme tuet kuntoon ja me voimme auttaa heitä. En tiedä vielä kuinka tämä ongelma ratkaistaan, mutta ongelma vain suurenee, jos me jatkamme samalla tavalla, emmekä suojele näitä alueita ja pitkällä aikavälillä ne tulevat ehtymään kokonaan. Meillä on paljon tehtävää tässä asiassa ja on siis hyvä, että jäsen Dorfman on, jo, on nyt sitten tähän asiaan tarttunut. Tähän ongelmaan olisi pitänyt tarttua jo maitopaketin osalta. Tähän liittyy monia vaikeuksia. Ja maidon tuotanto näillä syrjäisillä ja epäsuotisilla alueilla on erittäin vaikea ja meidän vastuullamme on auttaa näitä alueita – Eh, mutta täytyy myöntää, että ei minulla kuitenkaan ratkaisua nyt tästä, tähän hätään ole antaa. Thanks, Jim. Kiitoksia. George ja sitten McInnes. Uh, thank you. Kiitos, puheenjohtaja. Puhun tässä kollegani Rika Parkkisen puolesta, joka ei päässyt tänne paikalle. Siellä hän oli toinen tärkeä poliittinen tehtävä, eikä hän päässyt siis Suomesta takaisin tänne ajoissa. Jos ajatellaan Skotlannin tyyppistä vaikeaa aluetta, jossa niin kovasti sataa, niin tiedän kuinka vaikeaa maidon tuotanto on, mutta jos tätä verrataan sitten Suomen maidon tuottajien vaikeuksiin, siellähän on äärettömän kallista tuoda rehua alueelle, niin Sveitsin, eh, anteeksi Skotlannin ongelmat ovat tähän verrattuna pieniä ja siksi kollegani Riikka halusi tässä ottaa esille nämä todelliset ongelmat, joita on tällaisilla alueilla lähellä napapiiriä. Ja hän pitää hyvänä sitä, että pyritään löytämään sellaisia välineitä, joilla voidaan jatkossakin löytää tukitapoja näille alueille, sillä jos ajatellaan mitä UKIP-kollega sanoi, niin annetaan niille vähän rahaa ja sitten sanotaan, että häipykää jonnekin. Tämä täysin naurettava ajatus. Tämä tarkoittaisi sitä, että, kiin, että maitotuotanto ei Suomen kaltaisilla alueilla enää voitaisi jatkaa ollenkaan. Ei tällaista voi hyväksyä, vaan tarvitaan sellaisia välineitä, että voidaan varmistaa jatkettu tuki myös myöhemmin ja voidaan varmistaa se, että maitotuotanto jatkuu ei ainoastaan tuotannon kannalta se on tärkeää, vaan myös sosiaaliselta kannalta ja sitten myös maaseutumaisemman osalta. Ja jos ajatellaan kiintiöistä luopumista ja maatalous tuotannon muutoksia tällä alueella, minkälaisia vaikutuksia tällä voisi olla, että sitten maitotuotanto siirtyisi kilpailukykyisimmille alueille Suomen sijaan. Ja siksi edustaja haluaisi minun kauttani nyt korostaa sitä, että on tärkeää, että maidon tuotanto jatkuu kaikkialla EU-ssa, eikä ainoastaan todella kilpailukykyisillä maitoalueilla, joissa voidaan tuottaa maitoa suuria tukia käyttämättä. Kiitoksia, uh, let me preface my... Eh, kiitos, eh, puheenjohtaja. Minä luulin, että kaikki työ tehtiin jo viime viikolla, ja nyt huomaan, että, että tämähän vasta on alkumetreillä, jos ajatellaan näitä monivuotisia rahoituskehityksiä, kehyksiä, siirtymäkauden eh, ra- ratkaisuja ja näin poispäin Mä käytän puheenvuoron, koska kävin siellä, minne Herbert ja Elisabeth meidät kutsuivat, ja näin, näillä seuduilla on paljonkin säilyttämisen ja huolehtimisen arvoista. Ja kaikki se, mitä me voimme tehdä tätä tarkoitusta silmällä pitäen, on hyödyllistä ei musta, minusta eh, eh, herra Ängny tehnyt, tehnyt tätä mitenkään eh, pahansuopaisesti tätä, tai sanoa kommenttiansa, vaan että sitten todellakin mahdollistaisimme heille eläkke, eläkkeelle, eläköitymisen. Mutta sitten taas ne, jotka sinne jäävät sitä työtä tekemään, niin heillä on siinä myöskin merkittävä tällainen yleisen hyvän ylläpitäjän rooli ja maiseman säilyttämisen rooli Herbertillä sikäli kuuluu tuke, tuki. Kannattaisi kuulla sitten myöskin viljelijöiden omaa ääntä, mitä, mitkä heidän näkemyksensä ovat. Kyllä näillä alueilla elämää tarvitaan ja maanviljely harjoitetaan sitä sitten missä muodossa hyvänsä pitää yllä elämää ja maitotalous, maidon tuotanto on siinä hyvänä esimerkkinä ja siksi tulen ainakin omalta osaltani pyrkiä, pyrkimään auttamaan heitä. Okei. Okay. Kiitos, että sain palata asiaan. No, minua kohdeltiin nyt vähän väärin. Minä sanon ihan tarkkaan, että jäädä eläkkeelle kunniokkaasti. Eli tämä tarkoita sitä, että, että tästä vaan hätistetään maanviljelijät eläkkeelle. Eli näin nämä henkilöt voisivat jäädä maatiloilleen ja hyödyntää maatiloja jollain paremmalla tavalla, joka sopii paremmin näille alueille. Kiitos. Bene, bene. Hyvä on. Eli tämä tuli nyt vielä selväksi ja sitten vielä Albertes. Ja, dank, ja. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin käyttää puheenvuoron herra Ängyn innostamana. Ei se nyt ihan noin helppoa ole kuitenkaan tämä lehmiä lampailla korvata. korvata. Se on tietty, siinä on tietty kulttuurimaisema, jota sitten yllä halutaan ylläpitää Eh, eh, Elisabeth Kösting on Etelä-Tirolista, eh, Helvet Dorfman ja minä perheeni olemme 90-luvulla käyneet jatkuvasti pienillä, pienemmilläkin retkillä tuolla vuori, vuoristoseuduilla. Se, se, se, kannattaa tämä, näiden, tämän vuorikilpe rakennelmien äh, jälkeen sitten tietenkin äh, eivät tule enää toimeen sitten tuolla, jos he käyvät alavilan mailla, niin tuolla toimeen enää sitten tuolla korkeammalla seudulla. Äh, jos, jos, jos ajatellaan näitä vuoristoviljelijöitä ylhäällä per, perheineen, siellä äh, haluavat sitä tuotantoa ylläpitää, eivät he halua sitten siellä enää sieltä minnekään lähteä, eikä vallankaan sinne tala. Onko se kysymys sitten Suomesta tai taikka jostain saaristo, saar, saarivaltioiden, saarialueiden ongelmista, ihan äh, sama me haluamme tarjota tasavertaiset toimintaedellytykset kaikille ja myöskin tätä kakkospilaria pyrkiä sillä, sitä kautta edistämään eikä sitten millään tavalla vaikeuttamaan kilpailua tai hankaloittamaan sitä, vaan mahdollistamaan ylipäätänsä sen, että, että maitoa voidaan näillä seuduilla tuottaa, tuottamaan. Haluan, että näillä seudulla kuten Etelä-Tirolissa ensimmäisessä pilarissa on 60 euron korvaus, kun Lombardiassa sama korvaus on 600 euroa. Silloin on aivan selkeää, että kakkospilarista pitää kyetä siirtämään varoja ykköspilarille. Olen hyvin iloinen, että Herbert Dorfman on on äh, ottanut tämän asian kantaakseen. Etelä-tirolaiset sen tietävät kaikkein parhaiten ja omalta osaltamme, meidän ryhmä, ryhmämme osalta tulemme tekemään voitavamme asian edesauttamiseksi. Nosling. No, Kiitoksia Albert Martin Oslin ja sitten annan puheenvuoron takaisin Herbertille. Martin, ole hyvä. Ich möchte betonen, dass wir jetzt aber auch Haluaisin korostaa vielä sitä, että että et, et, meidän ei pidä mitään tässä postikorttimaista kuvaa näistä tuottajista välittää. Tämä kakkospilarin varojen käyttö ei kuitenkaan ratka- ole ongelma ratkaisemaan. Esimerkiksi tuotanto vain vähenee, niin kuin Saksassa on käynyt vuoristoseudulla, ei pelkästään vuoristoseudulla, myöskin meillä tuolla niin sanotulla välialueilla jos väestö sinne jää, niin äh, toivottavasti sinäkin omassa mietinnössä tämän otat huomioon. Ja meidän pitää puhua myöskin markkinointi, markkinointitoimista, eikä vain siitä, että tuotantotukea lisätään 50. Tai siis että ei riitä, että siihen ohjataan muutama kymmenen euroa per hehtaari. Nyt sitten äh, me syyskuussa äh, tuotantosidonnaisilla tuella kakkospilarin tuella äh, äh, saadaan muka pidetyksi sitten tuotanto äh, pysymään elossa. Ei se ole pitkäkestoinen ratkaisu. Kiitos puheenjohtaja. En tässä rupea nyt yhtään vetoa tekemään kuulemastani niin hyviä mielenkiintoisia kommentteja kaiken kaikkiaan. Olen tämän kaikki kirjannut ylös. Voin öö, lopettaa siihen, siihen, mihin Hoisling lopetti vuorilla, on se ongelma, että kun äh, se käyttö, otettaisiin käyttää, käyttöön näitä markkinointitoimia, niin kuin äsken peräänkuulutit, Sillähän pätevät vain e-, e-, Euroopan laajuisesti, niin toimien pitää olla yleispäteviä. Jos ajatellaan maidon tuotantoa yleisesti e-, Euroopassa ja sitä halutaan, halutaan parantaa ja lisätä hyödyllisin markkinointitoimin. Se tietysti hyödyttää ensinnäkin niitä, joilla on suuria tuotantoalueita, eikä, eikä, eikä niitä, jotka tuottavat pienellä, pienillä maatilkuilla vähän. Ja, ja sitä tässä juuri ajetaan takaa, siksi haluankin hyviä ideoita, mitä, millä näitä, näiden vuoristoseutujen tuotantoedellytyksiä voitaisiin parata, koska Kapulos äsken totesi näitä erilaisia korkoratkaisuja ja näin poispäin. Mitä me erityisesti voisimme sitten tehdä niin, että nämä alueet voisivat saada jotain sellaista tukea, jotka nyt vähintään tasoittaisivat he, tämä epäsuotuisuustekijät muihin verrattuna. Tässä viime kollegat ovat viitanneet, että että kutsuin äh, kylään vieraita äh, kotiin ja Kösting, äh, Kösting oli siinä toisena isäntänä. Tämä on avannut monen silmiä, ettei tämmöistä kysy siitä, että lähetetään arvokkaille, eläke, arvokkaille eläkepäiville muutama ukko. Siellä nuoret ihmiset harjoittavat tätä maidon tuotantoa ja, ja jos ette nyt usko, niin tulkaa omin silmin katsomaan, katsomaan miltä siellä tämä meno oikein näyttää ja kuka siellä näitä lehmiä lypsää. Kiitoksia kaikille. Nyt meidän täytyy siirtyä nopeasti viimeiseen kohtaan esityslistalla, koska meillä on enää muutama minuutti aikaa, sitten meidän täytyy jättää tämä sali. Keskustelu Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2014. Hyvät kollegat, kuten kaikki tiedätte, komissio julkisti talousarvioluonnoksensa vuodelle 2014. Ja tästä lähtee sitten vuosittainen budjettiprosessi menet, äh, liikkeelle. Euroopan Unionin toimielinten puheenjohtajat ovat saaneet myöskin sopimuksen aikaiseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ja siinä vahvistetaan Euro- tai siis äh, helmikuun Eurooppa-neuvoston asettamat budjettikatot myöskin. Tästä keskusteltiin myös Strasbourgissa. Mitä tulee rahoituskehykseen otsakkeeseen kaksi, se koskee YMPtä. Siinä on hyvin merkittäviä leikkauksia tuleville vuosille ja myöskin meidän politiikkaosastomme tästä, äh, politiikkayksikkömme on tästä kertonut muutama kuukausi sitten. Vuoden 2014 talousarvio eli monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäinen vuosi tuo meille viiden prosentin äh, leikkaukset suoriin tukiin ja komissio näistä ilmoitti jo maaliskuussa ja kertoi myöskin, että sovelletaan rahoituskurimekanismia mekanismia ja nämä leikkaukset vaikuttavat merkittävästi markkinajärjestelyihin ja maaseudun kehittämiseen. Ja kuten komissio on selittänyt, meillä on täällä komissiodustaja paikalla, tervehdinkin häntä, niin komissio on sanonut, että ohjelmakauden alussa maksut voivat olla matalalla tasolla, koska aluksi ei tarvita niin paljon tukia. Meidän täytyy ennen kesälomia sitten jättää tarkistuksemme ja määräaika on 22 päivä heinäkuuta kello 12. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle ja sen Dancilalle. Ole hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. După o întârziere de mai bine de... Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Tässä on nyt yli yhden kuukauden viivästymä. Ja 27. kesäkuuta tarkemmat tai kolme tärkeää toimilta kertoi hyväksyneensä monivuotisen rahoituskehyssuunnitelman ja 2014 budjettiluonnos on valmis ja kuten sanoitte otsakkeen kaksi alaisuudessa, jossa on myös YMP mukana, jos lähdetään vertailemaan komission ehdotuksia ja neuvoston sopimusta, niin on havaittavissa 3,4 prosentin kokonaisvähennystä 386,5 mielestä 373,2. Eli jos verrattaisiin edellistä rahoituskehyskautta tähän seuraavaan 2014-2020 kauteen, niin vähennystä olisi miinus 11,3 prosenttia. Eli kuten sanoitte, tämä leikkaus on todella merkittävä. Ja 2014 budjetin osalta voidaan sanoa, että otsakkeen kaksi sitoumuksia vähennetään kaikkien lukien osalta 2,3 prosentilla verrattuna 2013 määrään. Kuten sanoitte, aikaa on vähän, joten en nyt mene hyvin yksityiskohtaisesti asioita analysoimaan. Haluaisin kuitenkin mainita sen, että kaikki maataloustuottajat katsovat nyt Euroopan parlamentin suuntaan ja erityisesti maatalousvaliokuntaan. Ja tämä vuosi, joka on siirtymävuosi ja hyvin tärkeä kaikille eurooppalaisille tuottajille, että tämä tulemaan merkittävä. Meidän on käsiteltävä valiokunnassamme tätä leikkausta ja meidän on yhdessä löydettävä ratkaisuja, jotta voidaan antaa tarpeeksi hyvä vastaus niille, jotka meiltä odottavat apua, eivätkä rahoitusleikkauksia. Haluaisin myös mainita sen, että huomenna me pidämme kokouksen budjettivaliokunnan esittelijän kanssa ja minä raportoin <clears throat> sitten teille kaikista uutuksista, jotka liittyvät YMP-budjettiin 2014-2020 kaudella, kuten mainitsitte 22. 7. kello 12 on tarkistusten jättämisen määräaika. Haluaisin myös sanoa, että tähän hankkeeseen liittyy 16 pilottihanketta, 11 vanhaa ja 5 uutta. Sellaista on valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Grazie. Kiitoksia jäsen Dancila. Jos puheenvuoropyyntöä ei ole, niin antaisin Ahaa, jäsen Luli haluaa käyttää puheenvuoron. Question seulement. Euh, Pieni kysymys vain. Esittelijä sanoi, että tässä on tulossa leikkauksia, on löydettävä ratkaisuja näihin budjettileikkauksiin, mutta minkälaisista leikka- anteeksi, ratkaisusta tai vastauksista voi olla kyse, jos ei ole rahaa? George, suggerisci tu. There actually is a solution if we don't have any... Ehdotapa sinä, George. Niin, jos kriisiä ei ole, niin sitten rahat saadaan takaisin jo ensi vuonna, eli näin leikkauksesta päästään eroon. Questa può essere la soluzione. Tämä voisi olla ratkaisu. No, je dis pas sérieux. Niin, mutta eihän tämä nyt ole vakavasti otettavaa, sillä on löydettävä ratkaisu ja leikkauksia, mutta mistä se ratkaisu löytyy? Minä en ainakaan sellaista kykene näkemään ollenkaan. Ja sitten pyydetään lisää rahaa. Eihän sekään onnistu, sillä kyllähän tässä nyt kuitenkin on osa tietyt sopimukset, eli ei voida puhua ratkaisusta ja antaa ikään kuin tällaisia ähm, harhaluuloja maataloustuottajille ratkaisusta, jos tiedämme ihan selvästi, että sellaisia ei voi löytää. Parola ad Aldo Long. Puheenvuoro Aldo Longolle. Ehkä hänellä on meille ratkaisuja tarjota. Solution difficile et euh, formule magique. Kiitos puheenjohtaja. On vaikea löytää ratkaisuja ja tällaisia eh, tai ratkaisuja, mutta voin kuitenkin joitain ajatuksia esittää teille ja valiokunnalle. Haluaisin nyt puhua kahdesta keskeisestä seikasta tähän liittyen. Tiedän, että tässä on aikamoinen kiire. Ensinnäkin on korostettava tätä uutta tilannetta jossa nyt ensimmäistä kertaa olemme 2014 osalta, mutta näin käy sitten uudelleen seuraavien vuosien aikana, erityisesti liittyen ensimmäiseen pilariin. Tilanne on erilainen aikaisempaa <clears throat> verrattuna siksi, että tässä ei ole liikkumavaraa ollenkaan. Ja jos ajatellaan EAKorran määrien lisäämistä, niin tämä on johtanut budjettikurin lisääntymiseen ja kun eh, on vähennetty eh, sitten näitä varoja, niin tämä vähentäisi eh, budjettikuria. No näiden kahden parametrin väliltä on nyt löydettävä jonkinlainen ratkaisu nyt alkavan budjettimenettelyn puitteissa. Ja sitten toiseksi haluaisin korostaa erästä seikkaa puheenjohtaja, jos ajatellaan tätä toista pilaria ja maatalouskehitystä, komission pyytämät eh, sitousmäärärahat ovat monivuotisten puitteiden mukaiset, mutta jos ajatellaan maksumäärärahoja ja monivuotisten kehysten päätöstä, niin komissio on tässä joutunut toimimaan hyvin rajoittavasti ja erityisesti lähtien liikkeelle siitä, että korreva talousarvio 2013 hyväksyttäisiin kokonaisuudessaan. Eli ajattelimme, että maksujen osalta tässä tulemaan hyvin paljon tarpeita, ottaen huomioon kuinka pitkällä tämänhetkiset ohjelmat jo ovat täytäntöönpanossaan ja jos ajatellaan myös ensimmäisiä maksuja 2014-2020 kaudelle. Suurin osa 2014-2020 pyydetyt määrärahat kattaisivat korvaukset 2007-2013 kaudelle. Me lähdemme liikkeelle siitä hypoteesista, että ehkä puolet ohjelmista hyväksytäisiin vuonna 2014 ja 2014 pitäisi maksaa ennakkomaksuja näiden uusien ohjelmien osalta. Eli mitä tulee maksumäärärahoihin liittyen kehitykseen, niin tässä tilanne on todella aika lailla hankala. Tässä kaikki puheenjohtaja, kiitos. Bene, ringraziamo il dottor... Kiitoksia. Longolle, vaikka hänellä ollutkaan mitään varsinaista ratkaisua tai hyviä uutisia meille antaa. Mutta meidän täytyy nyt jatkaa näillä eväillä, mitä meillä on. Kuten muistatte, viime viikolla olemme hyväksyneet suurella enemmistöllä sopimuksen, jonka olemme eh, saaneet aikaiseksi neuvoston ja komission kanssa. Eli Tämä on nyt se, minkä kanssa meidän täytyy elää. Muuta keinoa ei ole. En tiedä, haluaako, haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron vai voimmeko lopettaa tähän. Eli nyt sitten voimme lopettaa kokouksen tähän ja muistutan, että, ja muistutan, että aloitamme huomenna kello yhdeksän ja meillä on sitten täällä ministeri vieraita paikalla, joten olkaa ajoissa. Kiitos.